Haluaisin pyytää teitä istuutumaan paikoillenne. darf heute Abend Präsident Artui vertreten. Minulla on tänä iltana kunnia sijaistaa puheenjohtaja Jean Artuita. Olen siis tänä iltana puheenjohtajan tehtävässä. Jean Artui tulee vasta myöhemmin paikalle. Ensiksi pyytäisin hyväksymään esityslistan. Me ehdottaisimme kuitenkin, että muutamme esityslistalla järjestystä äänestysten jälkeen, eli otaisimme ensiksi esityslistan kohdan 11, sitten 10 ja sitten 9, eli käänteisessä järjestyksessä kohdat 9-11. Nyt haluaisin mielelläni lähteä äänestämään ja sitten otamme kolme muuta esityslistan kohtaa käänteisessä järjestyksessä. En mielelläni nyt äänestyttäisi Artyin mietintöä ilman, että hän on täällä paikalla. Jos pääsemme tuohon kohtaan asti ennen kuin Artyin passit paikalle, niin joudumme pitämään ehkä tauon. Tämä ei ole pelkästään kohteliasta, vaan myös konkreettista syistä tämä on tarpeen, sillä kompromissineuvottelut ovat ilmeisesti vielä käynnissä, joten Arty voisi sitten vielä esitellä mietinnön. Puheenjohtajan ilmoituksia ei ole, joten jos esittelijät hyväksyvät sen, lähtisimme suoraan äänestämään. Eli Jan Olbrichtin ja Isabel Tomaan mietintö ensiksi monivuotisen rahoituskehyksen väliarviointi. Teemme ensiksi koeäänestyksen. Herra Olbricht jo sanoikin, että hänellä ei ole äänestyskorttia. Ai hänellä onkin nyt äänestyskortti sittenkin mukana. Ah, herra Arthy, haluaisitteko te jatkaa tästä? No niin, puheenjohtaja onkin paikalla. Häntä ei tarvitse sitten myöhemmin odottaa, kun tulemme hänen mietintöön, mietintöönsä. Nyt koe äänestys. Olkaa hyvät. Testaamme laitteistoja. Yksi puuttuu vielä. 33 korttia, 23 ovat äänestäneet ja viisi EPP-läistä liikaa. Ään. Ainoana. Siku... Ei, ei, kaikki hyvin. Hyvältä näyttää. Haluaisin vain tätä minäkin välillä kokeilla tämän sanomista. Niin, otetaan uusiksi tämä äänestys. Tässä oli ongelma. Fine. Okei. Okay. Tässä kudas. Dank. Dann... Hyvältä näyttää, kiitos. Näin koeäänestys siis päättyy. Ja alamme äänestää. Puheenjohtaja voi mielellään ottaa se TEN äänestysluettelon, mutta minäkin kyllä tarvitsisin sitä Kiitos. Tarkistus yksi. Vallilta ja Zannilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tsehovski. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta 20 vastaan. Tarkistus 5. Synadinos puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Anteeksi, pohdinta korjaa, hyväksytty. 6 ja 11 on näin hoidettu, 7 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan, vastaan, tyhjää, hylätty. Yhdeksän puolesta, anteeksi puheenjohtaja korjaa, tässä kohtaa on suullinen tarkistus. Haluaisin tietää, hyväksyykö esittelijä tämän. Niin, Riada ei ole paikalla, voisiko hänen kollegansa ilmoittaa, voimmeko äänestää tästä? No, eli ei, sitten hän... Me äänestämme tästä tarkistuksesta ilman tätä muutosta. Eli Niriada 9 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Vaihtelut Sehovskille 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hylätty, hyväksytty. Anteeksi. Näin 8, 42, 16, 17, 19 ja 20 raukeavat. Seuraavaksi 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 23 puolesta. 23 raukeaa sittenkin puheenjohtaja korjaa. 24. Niin 22 ei raukea. Se raukeaa, jos 21 on hyväksytty ja 21 hyväksyttiin. Eikö niin? Oikein meni. Älkää ämmentäkö minua. 24 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 25 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 27 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 28 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 29 puolesta vastaan,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 tyhjää, hylätty. 37 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 38 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Vielä yksi suullinen tarkistus esittelijöiltä kohtaan yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 39 puolesta Niin, anteeksi, että korjaa hyväksytty sittenkin. 39 puolesta vastaan. Vastaan vielä kerran. Vastaan. Tyhjä, hylätty. Tarkistetaan koneäänestyksellä tämä. Äänestys päättyy. 22 vastaan, 11 puolesta hylätty. 40 puolesta, 40 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 41 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 43 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 44 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 45 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 46 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 47 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus esittelijöiltä kohtaan 15b. Kuka on puolesta? Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hylä, hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin 26, 53, 54 ja 55 raukeavat. Viimeinen tarkistus on 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29 puolesta 7 vastaan yksi tyhjä ääni. Onnittelut yhteisesittelijöille. Jatkamme seuraavalla äänestyksellä Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto Viron hakemuksen johdosta. Esittelijä on Viktor Negrescu. Aloitamme äänestyksen heti. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä koneäänestyksenä. Jotkin eivät äänestäneet. Eli äänestyksenä tämä. Yksi ääni täältä vielä puuttuu. Eikö siellä joku halua äänestää? Nyt kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy 19 puolesta, eli hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty käsittääkseni. Tarkistus viisi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, hylätty käsittääkseni. Kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. kymmenen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. yksitoista puolesta Ajanteksi raukeaa, puheenjohtaja korjaa siis. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 14 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Koneäänestyksenä, olkaa hyvät. Nyt ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 29 puolesta, 7 vastaan, yksi tyhjä ääni, hyväksytty siis, onnittelut esittelijälle. Niin, äänestetäänkö minä teidänkin mietinnön, herra Artui? Jos oma ryhmäni voisi vielä toimittaa minulle äänestysluettelon, se olisi hienoa. Olisin kiitollinen. Gut, es wird um eine zweiminütige Pause. Hyvä. Tässä pyydettiin kaksi minuuttia taukoa, joten pidämme aivan pienen, pienen tauon ja jatkamme sitten. Hyvät kollegat, jatkamme työtämme. Pahoittelen, että tuli myöhään paikalle. Juna Pariisista oli hieman myöhässä. Haluan kiittää Jans Geyeria, että hän toimi sijaisena niin ensimmäisessä äänestyssessiossa. Hieman oli vaikeuksia löytää lopullinen kompromissi mietinnöstä, jossa minä olen esittelijänä. Aiheena parlamentin työjärjestys. Koordinaattoreiden ja varjoesittelijöiden kanssa yritimme tässä kompromississa löytää uuden sanamuodon, jotta sitten henkilökunta voisi sen kopioida ja jakaa sen kaikkien käyttöön. Jos teille sopii, niin ehdotan, että siirrymme seuraavaan äänestykseen. Ensinnäkin siirrot. Jos kukaan ei vastuta, niin Jose Manuel Fernandes saa puheenvuoron siirtopyynnöistä. Tässä otetaan huomioon aiemmat äänestykset. Yleisesittelijä, olkaa hyvä. Euh, euh. Puheenjohtaja, kiitokset. Esittelen saman tien siirrot 23 ja globaali siirto. Siitähän oli puhetta jo viimeisessä kokouksessa, viime kokouksessa. Kaikki tietävät, että korjavassa talousarviossa on todettu, että 7,3 miljardia euroa on jäänyt käyttämättä ja se tarkoittaa 850 000 eh, määrärahoja, jotka on siis jäänyt alikäytettyiksi. Eh, ja nämä kokonaissiirrot eh, ovat luonteeltaan sellaisia, että voimme suositella tämän hyväksymistä. Sitten nelonen, 20 neljä, jossa on kyse globalisaatiorahaston siirroista. Siitä ei ole vielä äänestetty. Ei kyllä siitä jo äänestettiinkin. Kyse oli Viroa, Viroa koskevasta yhdestä 1,34 miljardista 28 siitä ehdotetaan 21,8 äh, miljoonaa. Ja kyse on äh, tilanteessa, jossa näitä varoja käytettäisiin eläkejärjestelyihin ja tilanteessa vuoden 2015 jälkeen. Sitten 29, sen tarkoituksena on vahvistaa kymmenellä äh, miljoonalla äh, rauhan ja vakauttamisen välinen äh, avulla, ehkäpä Gabonissa ainakin Jordaniassa tilannetta. Tämä on siis siirto, joka koskee ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja tämä hyväksymistä voidaan suositella. Ja sitten vielä viimeinen 30 sieltä, jossa ehdotetaan naapuruus välineen vahvistamista 71,5 miljoonalla ja, ja siinä on kysymyksessä erityisesti syyrialaisten ihmisten pakolaisten tilanteen parantamisesta naapurimaissa. Kyse on summasta, jota äh, toteutettaisiin äh, pääsääntöisesti Magna puitteissa. Toivoisin vielä komissiolta lisäselvitystä siitä, äh, millä tavoin komissio haluaa, aikoo rohkaista jäsenmaita hyväksymään tämän talousarviossa rahaa asetetaan äh, käyttöön ja sitten taas jäsenmaat äh, eivät äh, eivät erikoisrahastojen muodossa välttämättä toteuta tätä ja, ja koska varoja jää käyttämättä, komissio olisi ehkä syytä ottaa tästä opiksi. No niin, saammeko vastauksen tähän kysymykseen? Um, Chairman, um, I can give you... Hyvä puheenjohtaja, voin antaa joitakin lisätietoja näiden varojen käytöstä. Ne täyttävät Lontoon konferenssin sitoumukset täysin, sitten kun varat on saatu siirrettyä. Ja niiden tarkoituksena on auttaa pitkä, pitkän aikavälin tuen antamista niille ihmisille, joihin Syyrian kriisi vaikuttaa sekä Syyriassa itsessään että naapurimaissa, Libanonissa ja Jordaniassa. Näillä varoilla rahoitetaan esimerkiksi koulutusta, mutta myös terveydenhoitoa, esimerkiksi vesiinfrastruktuuria myös sekä myös taloudellisten mahdollisuuksien edistämistä, sosiaalista osallistamista pakolaisille ja niiden yhteisöjen tukemista, jotka ottavat vastaan pakolaisia. Etenkin näillä varoilla tuetaan koulutuksen antamista ja näin vastataan Lontoon konferenssin vaatimuksiin, että kaikki pakolaislapset pitäisi saada kouluun. Tämä lisäapu kanavoidaan EUn MADAD-erityisrahaston kautta. Sillä on muut, tällä rahastolla on monia hankkeita tulossa. 384 miljoonaa on näiden hankkeiden määrä, mutta vain 41 miljoonaa on tällä hetkellä käytössä, joten tässä on siis kyse välineestä, jolla voisimme saada nämä varat suoraan hyvään käyttöön haluaisimme tietää, vastaavatko jäsenvaltiot komission toiveisiin täysimääräisesti. Yleisesittelijä. Hyvin nopeasti en lähde tätä sen äh, syvällisemmin käsittelemään, mutta haluaisin kuitenkin vielä vahvistuksen siitä, ovatko nämä luvut oikeita. Äh, äh, olen kuullut että jäsenmaat olisivat panostaneet noin 69-70 miljoonan osalta ja että äh, kokonaisbudjetti olisi kuitenkin 795 miljoonaa, joten ovatko nämä luvut oikeita ja jos näin on, niin mitä jäsenmaat voisivat tehdä, jotta sitoumukset toteutuisivat? Hyvä kollega, minulla olisi ehdotus. Meillä on nimittäin talousarvio päätöslauselmassa tästä yksi kohta. Nämä varat kaikki kohdennetaan suunnitellusti, jotta Syyrian naapurimaissa voidaan vastata ongelmiin. Mutta sitten kun varat on käytetty, niin sitten minun ehdotukseni olisi, että me kutsumme komi- äh, tai pyydämme komissiota vaativan jäsenvaltioita täyttämään tämän rahaston ja me sitten taas tuplaamme varat. Eli sen mukaan, mitä jäsenvaltiot maksavat, me maksamme tuplaten lisää rahastoon, jotta rahastossa sitten rahasto tuplaantuisi. Kolme kertaa on jo nähty jäsenvaltiolta aivan erilainen menettely, eli luvataan joitakin varoja – ja sitten me luemme näistä lupauksista lehdistä, mutta me olemme ainoita, jotka loppujen lopuksi siirtämät varat ajoissa ja sitten jäsenvaltiot jäävät viivyttelemään, joten tehdään toisinpäin. Eli pyydetään komissiota täyttämään tämä varasto ja sitten me voimme budjettivaliokuntana luvata, että tuplaamme varat. Hyvät kollegat, me emme ratkaise tätä ongelmaa tänään. Ehdotan, jos muita kommentteja ei ole, että siirrymme äänestämään. Yleisesittelijä ehdottaa myönteistä suhtautumista näihin viiteen siirtoehdotukseen. Ensinnäkin siirto 23, koneäänestys. Äänestys alkaa. Tout le monde a-t-il voté? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänin 33.6. Sitten siirto 24. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30 puolesta 8 vastaan yksi tyhjä. Sitten siirto 28. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänin 32, 5. 29. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Scrutin est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänin 34, 5. Sitten siirto 30. Äänestys alkaa. Koneäänestys. Le scrutin est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 32, 5 ja kaksi tyhjää ääntä. Sitten muut kohdat. Edustaja Dupré. Ah, merci, monsieur le président. Kiitos Puheenjohtaja. Näitä taitaa olla neljä. Ensimmäinen liittyy talous- ja sosiaalikomitean ja tässä kohtaan 1220 siirrettäisiin tämä määrä rahaa ja kyse on AD14 virkamiehen erorahasta tai eläke, eläköitymisrahasta yksikön edun nimissä. Ja tässä kaikki menee aivan sääntöjen mukaan, enkä ymmärrä, miten voisimme tätä vastustaa. No sitten nämä kolme muuta tarkistusta. Niissä kyseessä on tuomioistuin. 55 000 euroa. Tarkoitus on korvata tietyt kopiointilaitteistot. Tämä on välttämätöntä, koska nykyiset laitteet ovat epäkunnossa hyvin usein. Ja sitten seuraava, 878 000 euroa. Ja kyseessä ovat turvallisuustoimet, rakennusten turvallisuudet, kulun valvonta ja myös tietotekniikkajärjestelmän luotettavuuden varmistaminen. Ja viimeisenä 215 000 euroa ja tässä budjettikohta 1654 ja päiväkotikiinteistö tuomioistuimen yhteydessä ja siellä kysyntä on kasvanut ja toisaalta taas kyse on tuomioistuimen sopimuksesta, kun ajatellaan henkilökohtaisia etuisuuksia avustuksia ja velvoitteita. Minulla ei ole mitään vastustusta näiden siirtojen suhteen, vaikkakin voisimme kyllä kommentoida tätä eläköitymistapausta, AD14 virkamiehen eläköitymistapausta yksikön edun nimissä. Voidaan katsoa, että nämä hyväksyttäisiin, jos kukaan ei vastusta, mutta nyt edustaja Anju. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin pyytää herra Debreta vahvistamaan, että ensimmäisessä kohdassa tämä määrä maksetaan viideltä vuodelta, eli siis monelleko vuodelle tämä, ää, nämä maksusitoumukset tehdään loppujen lopuksi? Se on kysymykseni. Yleensä tämä ei voi ylittää viittä vuotta. M- enimmäisjakso, etsinpä sen täältä nyt asiakirjoista, Euh, Eli käsittääkseni eläke, eläköitymisikään saakka. Tiedot, jotka minulla tässä nyt ovat, joulukuussa 18 000 euroa ja sitten 15 per kuukausi ja sitten 10 500 seuraavina vuosina. Nämä tiedot minulle toimitettiin. Pardon? Chairman, can I ask Mr. Puheenjohtaja, haluaisin eh, tietää, että montako kuukautta tätä maksetaan, eli mikä, miten kauan tälle yksilölle maksetaan siitä, että hän ei tee mitään? Kyse on liitteen neljä täytäntöönpanosta henkilöstösäännön osana. Henkilöstösääntö mielestäni on sellainen asia, jota ei voida tulkita harkinta mahdollisuuksien kautta. Eli silloin kun kyse on henkilöstösäännön määräyksestä, niin tässä ei ole minkäänlaista harkintamahdollisuutta. Entäpäs äh, tällaisen sosiaalikomitean edustaja, voisimmeko saada tästä lisätietoja, jos sellaisia on käytettävissä? Ipälä. Ei ole paikalla. Eikö muita kysymyksiä ole? Edustaja Anjy. Puheenjohtaja, haluaisin vähän todeta, että tämä kyllä vaikuttaa melko hämärältä maksusitoumukselta. Tämä henkilö voi jopa viisi vuotta saada näitä varoja. Varmasti hänellä on jokin syntyvä aika, joten tiedämme milloin hänen eläkeikänsä tulee, eli paljonko kokonaissumma on. No. Täytyy siis kertolaskua harjoittaa, eli montako vuotta ja No ikävä kyllä tämä on hieman monimutkaisempi joulukuussa. 18 000 euroa, eli näin totesin. Se on se siirto. Ja sitten kolmen kuukauden ajan hän saisi korvauksen, joka on sama kuin hänen peruspalkkansa. Tammi, helmi, maaliskuu siis, 15 000 joka kuukausi. Tämän jälkeen, riippuen kuinka kauan hän on ollut palveluksessa, hän saa 85 prosenttia peruspalkastaan neljäntenä tai viidentenä kuukautena ja 70 prosenttia peruspalkasta viiden vuoden ajan ja tämän jälkeen sitten 60 prosenttia peruspalkastaan. Puheenjohtaja, vaikuttaa melko onnekkaalta henkilöltä tämä henkilö. En tout cas, on mesure Kyse on siis yksikön edusta. Eli hänen työssä pysymisensä olisi tullut kalliimmaksi kuin vertaamme tätä tilannetta. Onko vastustusta tälle siirrolle ennen kuin ryhdymme äänestämään? Ei näyttäisi olevan. Entäpä muut siirrot? Ei näyttäisi olevan vastustusta. Eli katsomme, että nämä on nyt hyväksytty. Kommentit luonnollisesti kirjataan pöytäkirjaan. Edustaja Holmeier ei ole... Niin, e- edustaja Anjy vielä. Demokratian pitäisi toteutua ja meidän pitäisi äänestää näistä siirtopyynnöistä. No niin, ensimmäinen siirto konsultoidaan koneella. Äänestämme koneella. Äänestys alkaa. Le scrutin est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 24, 5 ja 8 tyhjää. Sitten muut siirrot. En usko, että niissä nyt tarvitsisi äänestää. Edustaja Änjö, onko tässä demokratiavajetta havaittavissa, kun nämä muut nyt sitten hyväksyttäisiin? No niin, ensimmäiseen liittyy tämä kysymys, eikö niin? Edustaja Holmajer ei ole käsitellyt pyyntöjä kiinteistöpolitiikan osalta, eli voimme sitten siirtyä työjärjestykseen. Teillä on uusi sanamuoto nyt yleiskompromissista, jonka Kohteena on 25, kohdat 6 ja 7, 88 sääntö, 96 ja 97 sääntö ja liite 6, 4, kohta 2 ja 3. Näillä katetaan tarkistukset 1, 4, 5, 6, 8 ja 9, 10, 18, 19, 58, 60, 71. Puheenjohtaja luettelee nämä aivan liian nopeasti. 66, 72, 73, 51 et 40. Ja viimeisenä 44. Teillä on näistä nyt sanamuodot. Yhteen täytyy kiinnittää erityishuomiota. Eivan Fernandes. Lyhyesti olen sitä mieltä, että 6b-muotoilu poistimme siitä sanan sopiva. Ja nyt kun tarkastelen tätä tämänhetkistä muotoilua, sama poisto olisi tehtävä. The plenary vote on the adoption of the annual budget pursuant to Article uh, uh, 314 of the Treaty on the Functioning of the European Union. Joten tämä tarkoittaa sitä, että meidän on poistettava tämä sana, sanamuoto myöskin tästä uudesta versiosta. Näin olemme tietoisia kompromissista kokonaisuutenaan. Jos kysymyksiä ei ole, niin äänestämme kompromissista. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme tarkistuksesta 10 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 11 puolesta. Vastaan tyhjää. Eli kokonaisuutena, kun haluatte äänestettävän näistä. Kukaan ei vastusta, että otamme yhdessä nämä 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, seitsemän, kahdeksan tarkistusta. Otetaan ne kokonaisuutena. Puolesta äänet vastaan, tyhjää, hy- hylätty. Kaksi puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 21 puolesta. No niin, tehdään tästäkin blokki. 21. 60, 43. 21-43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 Tarantilta puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kolme, vedetty pois. Sitten 67 ja niin edelleen Montellilta puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 70 Gaier puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten teksti kokonaisuutena Koneäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 29, 7, 2 tyhjää ääntä. Esittelijä kiittää. Eh bien, c'en est fini pour la séquence. No niin, äänestykset on nyt hoidettu. Me käymme mielenkiintoisen näkemysten vaihdon komission kanssa. Komissio ehdottaa, eh, esittelee meille uuden varainhoitoasetusluonnoksen. Tarkoitus olisi eh, se, että tämä olisi yksinkertaisempi, helppolukuisempi käyttäjien kannalta tämä kumpuaa myös parlamentin pyynnöstä niin, että meillä olisi eh, budjetti- ja varainhoitoasetuksessa tällaiset helpommat, yksinkertaisemmat säännöt. Me olemme tehneet myös alakohtaisia muutoksia, niitä on yhteensä 15 eh, asetuksissa, jotka liittyvät esimerkiksi rakenne- ja investointirahastoihin ja maatalouspolitiikan hoitoon. Tämä ensimmäinen näkemysten vaihto mahdollistaa sen, että saamme selkeämmän käsityksen ennen kuin marraskuussa sitten virallisesti kantaamme pyydetään. Haluan kiittää talousarvion valvontavaliokunnan jäseniä ja myös alakohtaisten valiokuntien jäseniä. Esimerkiksi työllisyys- ja sosiaali, regi, valiokunnasta, maatalousvaliokunnasta siitä, että tänään olemme kuuntelemassa tätä esittelyä. Tervetuloa, Rouva Calvinio, olkaa hyvä. Ok. Euh, bon, bonsoir. Hyvää iltaa kaikille. Kiitos paljon, että saamme tänään esitellä ehdotuksemme, jolla uudistaisimme varanhoitoasetusta ja muita asiakuuluvia asetuksia, kuten puheenjohtaja sanoi asetuksessa, äh, äh alustuksessaan. Puhunkin nyt englantia, sillä tämä esitelmä on valmisteltu englanniksi, joten se olisi johdonmukaisemaa. Niin, eli kiitos vielä kerran siitä, että saamme puhua tänään budjettivaliokunnalle ja talousarvion valvontavaliokunnalle. Olemme kovasti ponnistelleet, jotta saisimme tehtyä hyvän ehdotuksen, jolla tarkistaisimme varanhoitoasetusta ja 15 muuta varanhoitoa koskevaa lainsäädäntötekstiä. On hienoa, että voimme tämän hoitaa tänään, sillä on tärkeää edetä asiasta. Kuten, kuten puheenjohtaja sanoi, tietysti meillä ei ole vielä käännöksiä, joten muodollisesti te ette vielä aloita prosessianne, mutta neuvostossa epämuodollisesti myös ollaan jo edetty, ollaan käyty jo koko tekstin läpi. Ja meitä kiinnostaa kovasti tietää, mikä on parlamentille tärkeää, tärkeää ja olemme valmiita vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Tämä ensimmäinen dia siinä on kyse vain siitä, minkä puheenjohtajakin jo mainitsi. Nimittäin tällä ehdotuksella olemme yrittäneet vastata valituksiin noihin ongelmiin, jotka on esitetty komissiolle, parlamentille, alueiden komitealle, eri sidosryhmille. Ja julkisessa kuulemisessa keväällä me esitimme kysymyksiä, joiden pohjalta voisimme muokata ehdotustamme. Kaikilta sidosryhmiltä tuli myönteinen vastaus yksinkertaistamiseen ja joustavuuteen. Se ei ole yllättävää, sillä nämä kaksi konseptia ovat kaikille tärkeitä ja ne olivat kaikista suurimmat ongelmat näissä nykyteksteissä. Kysymyksiä esitettiin myös pienemmistä asioista, esimerkiksi könttäsummista. Niistä tutkijat esittivät paljon kysymyksiä ja me olemme yrittäneet vastata näihin huolenaiheisiin ehdotuksessamme. Mutta kaiken kaikkiaan säätöjen yksinkertaistamista tuettiin kovasti. Me halusimme ennen kaikkea muuttaa sen yhden seikan, jonka herra Artyjo mainitsikin, nimittäin meillä on tällainen hyvin monimutkainen lainsäädäntötekstien pyramidi, jolla säännellään tätä kaikkea. On perussopimukset, omat varat, MFF, toimielinten välinen sopimus, sitten alakohtaiset säännöt, delegoidut säädökset, sisäiset säännöt, nämä tällaiset kiertokirjeet, kaikki nämä säännöt ovat hyvin monimutkaisia, tuhansia sivuja sääntöjä, joita pitää täytäntöönpanossa noudattaa. Ja tässä on kyse vain eurooppalaisesta tasosta. Sitten jäsenvaltiot käyttävät kaikenlaista liikkumavaraa ja lisäävät lisävaatimuksia ja kynnyksiä, joten me olemme kyllä radikaalisesti puuttuneet tarttuneet tähän. Olemme sanoneet, että meidän pitää aloittaa EU-tasolla ja meidän on ennen kaikkea nämä täytäntöönpanosäännöt ja varainhoitoasetus yhdistää, jotta saamme yhden sääntökirjan. Meidän on varmistettava, että varainhoitoasetuksesta tulee yksi sääntökirja. Emme tähän aivan sataprosenttisesti päässeet, mutta olemme päässeet mahdollisimman pitkälle ilman, että olemme muuttaneet näitä alakohtaisia ohjelmia. Eli me olemme yhdistäneet delegoidet säädökset varanhoitoasetukseen ja olemme epäjohdonmukaiset pois, johdonmukaisuudet poistaneet. Näin olemme saaneet 25 prosenttia vähemmän tekstiä EU-tasolla. Totta kai tämä prosessi on ensimmäinen vaihe nyt ja sitten meidän on katsottava suuntaviivoja ja kansallisen tason sääntöjä ja niin edelleen. Eli tämä ei, tämä prosessi pääty varainhoitoasetukseen, mutta se on pääpalikka nyt tässä yksinkertaistamisessa. Yksi tärkeä seikka meille on ja varmasti koko budjettivaliokunta ja talousarvion valvontavaliokunta ilman muuta ymmärtävät tämän. Nimittäin me halusimme välttää, että hyvää varainhoitoa jotenkin heikennettäisiin. Itse asiassa me ehdotamme, että sääntöjä vahvistettaisiin, kun on kyse petosten ja väärinkäytösten torjunnasta. Ja me haluamme myös parantaa veron välttelyn torjumista. Ja lisäksi me olemme laajentaneet eturistiriitasäännöt kaikkiin hallintotasoihin. Me olemme sulkeneet porsaan reijät ja laajentaneet sääntöjä niin, että porsaan reijät tai aukot säännöissä häviävät. Pääperiaatteena tässä kaikessa on yksinkertaistaminen. Yksinkertaistaminen ennen kaikkea niiden kohdalle, jotka saavat EU-varoja. Me haluamme tämän saavuttaa eri keinoilla, tämän näette koko varainhoitoasetuksessa. Me olemme laajentaneet könttäsummien käyttöä, jotta paperityötä tulee vähemmän ja virheitä myös. Tilintarkastustuomioistuin on tämän maininnut virheiden lähteenä useasti, nimittäin että säännöt ovat liian monimutkaiset ja järjestelmä perustuu kulujen korvaamiseen sen sijaan, että käytettäisiin yksinkertaistettuja kulukorvauksia ja könttäsummia. Ja nyt ollaan ehdotettu tällaisia järjestelmiä, jotta voimme määritellä apurahan arvon ja me olemme yrittäneet laajentaa näitä yksinkertaistettuja menettelyjä mahdollisimman paljon. Lisäksi olemme ottaneet mukaan vapaaehtoistyön. Tämän kansalaisjärjestöt ovat usein esittäneetkin. Ja lisäksi me olemme muuttaneet maatalousalan sääntöjä, jotta nuorten viljelijöiden tukea käytettäisiin enemmän. Ja lisäksi olemme siirtyneet yhteen yksittäiseen tarkastukseen. Se on yksi tärkeä kohta yksinkertaistamisessa, joten palaan siihen pian. Olemme myös yrittäneet laajentaa yksinkertaistettujen maksujen käyttämistä. Ne eivät perustu siis kuluihin, vaan tuloksiin ja ehtoihin. Yksi esimerkki, kun puhumme edunsaajista, apurahojen edunsaajista, esimerkiksi kaikista vähävaraisimmille kohdennettujen varojen saajista. Silloin voidaan esimerkiksi perustaa, perustaa tämä apuraha siihen, montako ihmistä saadaan ruokittua sen sijaan, että katettaisiin kuluja. Eli olemme näin yksinkertaistaneet maksuja. Ne maksut siis perustuvat ehtoihin, tiettyihin ennakkoehtoihin tai tuloksiin. Kuten sanoin hetki sitten, meidän tavoitteenamme on yksinkertaistaa edunsaajien elämää. Me haluamme myös samalla vähentää virheitä. Tilintarkastustuomioistuin on sanonut, että silloin kun maksut perustuvat tuloksiin tai ehtoihin, silloin virheaste on pienempi. Usein tähän liittyy myös voittoa tavoittelemattomuuden periaate. Se ei ole kannustimien kannalta hyvä periaate, sillä näin edunsaajat eivät, ei ole kannustimia etsiä muita rahoituksen lähteitä, eivätkä välttämättä muita etuuksia EU talousarviosta, joten olemme myös puuttuneet, puuttuneet tähän periaatteeseen. Ja lisäksi olemme yksinkertaistaneet ei-kumulatiivisuuden sääntöä ja olemme ottaneet käyttöön yksinkertaistettuja kuluvaihtoehtoja. Me ah, haluamme näin välttää, että jälkikäteen näin kyseenalaistettiin nämä, kyseenalaistettiin nämä määrät. Eli olemme ottaneet huomioon tilintarkastustuomioistuimen ehdotukset ja toivomme näin, että virheaste edelleen alenee. Yksi tärkeimmistä yksinkertaistamistoimista liittyy tarkastuksiin, jälkikäteistarkastuksiin ja tarkastuksiin yleensä. Olemme jo pitkään kuulleet tästä yhden tarkastuksen periaatteesta ja kaikkien pitäisi sitä toteuttaa, mutta käytännössä kuitenkin jopa kolme, neljä tai viisi kertaa tarkastuksia tehdään eri tasoilla siis. Eli me haluamme todella siirtyä tällaisen yhteen yhtenäiseen tarkastukseen ja haluamme ristiin vertaamista laajentaa niin, että, että Euroopan komission kumppaneiden tekemiä tarkastuksia voidaan myös hyväksyä. Voimme siis luottaa alemmalla tasolla tehtyyn tarkastuksen. Kyse voi olla kansallisesta tahosta tai jäsenvaltiosta tai jostakin muusta instituutiosta tilintarkastustuomioistuin on tätä kovasti tukenut. Olen ollut siitä jopa hieman yllättynyt, sillä emme olleet varmoja, miten tilintarkastustuomioistuin tähän suhtautuisi, mutta se on kyllä tukenut tätä, että me tarkastaisimme tulokset, eivät, emmekä kustannuksia, jotka ovat syntyneet. Tiedän, että puheenjohtaja Tyi pitää kaavioista ja monimutkaisuuden ja yksinkertaisuuden havainnollistamisesta. Tässä on kaavio, jossa, jolla voimme osoittaa, miten nykytilanteesta jossa esimerkiksi kansalaisjärjestö toteuttaa jonkun toimen, sitten jälkikäteen tarkastetaan kansainvälinen järjestö, esimerkiksi Maailmanpankki tai YK virasto on mukana. Ja tätä tointa rahoittaa, rahoittaa myös EUn talousarvio. Tällä hetkellä tarkastuksia on jopa viisi, siis jotka kohdistuvat tähän samaan toimeen. Eikä tämä ole teoreettinen esimerkki. Täl, tällaista todella tapahtuu ruohonjuuritasolla. Me haluaisimme nyt siirtyä järjestelmään, jossa voisimme hyväksyä muiden tekemät tarkastukset, eli tehtäisiin yksi jälkikäteistarkastus. Tämä nämä kulut siis tarkastettaisiin jälkikäteen ja tehtäisiin yksi tarkastus, kuten sanoin. Tämä olisi paljon helpompaa, jos tarkastuksessa oli kyse sitten siitä, että tarkastetaan tulokset eikä välttämättä senttikohtaisesti kaikkia kustannuksia. Sitten yksinkertaistaminen edunsaajille, yksinkertaistaminen siirtymällä yhteen tarkastukseen ja toi, yksi toinen toimi, jota me ehdotamme, on se, että lisättäisiin eri välineiden yhteen toimivuutta ja myös hallintamoodien yhteen toimivuutta. Yksi valitus, jonka olemme saaneet, on se, että on hyvin vaikeaa käyttää rakennerahastoja yhdessä ESI-rahaston kanssa. Kansainväliset kumppanit, jos heillä on epäsuoraa ja suoraa hallintoa, niin nämä eri hallintomoodit vaativat myös tarkastusjärjestelmien tuplaamista ja tämä johtaa myös virheisiin ja se on hyvin byrokraattista. Me haluaisimme kuitenkin, että rahoitusvälineitä voi käyttää rakennerahastojen kanssa ja eri hallintomoodeja, esimerkiksi suoraa ja epäsuoraa hallinnointia voisi käyttää yhdessä Eli oli kyse sitten suorasta tai epäsuorasta hallinnoinnista, voitaisiin tehdä kaikki yhdessä. En nyt mene yksityiskohtiin, mutta me halusimme mennä mahdollisimman pitkälle ja avata mahdollisuuden sille, että yksi säännöstä pätisi myös silloinkin, kun eri välineitä on käytettävissä. Ja sitten rahoitusvälineiden tehokkaampi käyttö. Ei pelkästään yhteen toimivuus rahoitusvälineiden välillä, vaan myös se, että rahoitusvälineitä voidaan käyttää yksinkertaisemmin. Esimerkiksi raportointisääntöjä pitäisi yksinkertaistaa. Ja me haluamme poistaa edunsaajilta velvollisuuden raportoida yksittäisistä edunsaajista. Saattaa kuulostaa hyvältä idealta, että on yksittäistä tietoa, mutta tämä tarkoittaa, että jokaisella edunsaajalla yksilöllä olisi kymmen sivuiden lomake täytettävänä ja nämä tiedot eivät ole itse asiassa niin hyödyllisiä kuin, kuin sitten yhdistetyt tilastotiedot ja ne tiedot, että tietäisimme kuka loppujen lopuksi käyttää rahoitusvälineitä. Ja me haluaisimme myös yksinkertaistaa rahoitusvälineiden voittojen käyttämistä EUn välineistä, eli niin, että siis nämä rahoitusvälineet rahoittaisivat osittain itsensä, ja me haluaisimme luoda myös tasavertaiset toimintamahdollisuudet kaikkien EU-instituutioiden välillä. Ei pitäisi olla vain yhtä kumppania EU-talousarviolle. Sitten viimeiseen elementtiin, eli joustavampaan budjetin hallinnointiin. Meillä on ollut myös väli, MFFn välitarkastelussa samoista asioista kyse näin täällä. Edustaja Toma on paikalla, Albrechtkin taisi olla aiemmin paikalla. Eli joustavuus ulkoisissa toimissa niin, että voimme säilyttää 10 prosenttia otsakkeessa neljä ohjelmoimattomana, jotta saamme lisää joustavuutta. Ja sitten solidarisuusrahaston ja globalisaatiorahaston äh, joustavoittaminen. Parlamentti joka kerta valittaa siitä, että vaaditaan niin kovin pitkä aika näiden välineiden aktivointiin. Ja sitten erityisrahastojen käyttö. Niitä voitaisiin käyttää ulkoisiin toimiin ja myös teoreettisesti myös muihin toimiin. Sitten kriisivaraus, Euroopan parlamentti on tätä ehdottanut, sen rahoitettaisiin aiempien vuosien rauenneilla sitoumuksilla. Mahdollisuus käyttää myös hätäapuvarausta strategisten investointien rahastoon ja sitten meillä olisi tämä ehdotus myös kestävän kehityksen rahastoksi. Seuraavassa MFFssä ehdotamme myös sitä, että olisi yhteinen äh, rahasto. Palaan vielä ähtyin kaavion. Meillä on budjetin ympärillä paljon erillisrahastoja. Me haluaisimme luoda yhden äh, rahaston kaikkien näiden varojen hallinnointiin. Näin varoja voitaisiin äh, EUn budjetista hallinnoida tehokkaasti. Sitten yksinkertaisempi, kevyempi hallinto. Tämä on ikään kuin sisäistä asiaa enemmän, mutta tässä kyse on hallinnon elämän helpottamisesta. Kaikki muut kalvot kuvailivat tilannetta edunsaajien kannalta. Haluan myös tehostaa mahdollisuuksia kansalaisten mukanaololle silloin, kun kyse on eu budjetista. Näin kansalaisilla olisi mahdollisuus sanoa, mihin eu budjetin varoja käytetään paikallisyhteisöissä. Ja lopuksi haluamme myös keskittyä nimenomaan tuloksiin. Georgievalle komissiolle budjetin tuloksellisuus on tärkeää. Me haluamme keskittyä tuloksiin niin, että otetaan käyttöön mahdollisuus tulosperusteiseen maksatukseen. Ja raportointia sitten joustavoitetaan. Budjettiluonnoksessa oli, no totta kai on raportointi, ja sitten kun esittelemme tulokset niin tähän liittyy myös raportointipaketti. Tiedän, että talousarvojen valvontavaliokunnassa oli tällainen integroitu raportointipaketti esillä viime kokouksessa ja parlamentti sitä oikein tervetulleena. Näin saadaan hieman lisää järkeä raportointikäytäntöihin. Sanalla sanoen. Niin, aivan niin. Olen pahoillani, että jouduin näin nopeasti käymään lävitse kaikki ehdotuksen elementit. Me olemme ehdottaneet tästä yhtä omnibussäädöstä. Ei ole järkevää uudistaa varainhoitoasetusta, jos sitten alakohtaisissa säännöissä ikään kuin monimutkaistetaan tilannetta vanhaan malliin. Jos me otamme käyttöön varainhoitoasetuksessa yhden tilintarkastuksen periaatteen, mutta sitten alakohtaisesti tätä ei toteuteta, niin eihän yhteishallinnointi onnistu. Jos me ehdotamme sääntöjä, joilla ehkäistään eturistiriitoja, ja ne ovat vain varanhoitoasetuksessa eikä alakohtaisissa säännöissä, niin sitten on ristiriitaisuutta, epäjohdonmukaisuutta puitteissa. Sen takia olemme esittäneet varanhoitoasetusta ja viittä muuta lainsäädäntöä, lainsäädäntöhanketta alakohtaisesti. 85 prosenttia ehdotuksista kuitenkin liittyy varanhoitoasetukseen, vain 15 prosenttia alakohtaisiin sääntöihin. Tarkoitus on varmistaa johdonmukaisuus tässä koko ehdotuksessa. Meistä on hyvin tärkeää, että myös neuvotteluprosessi on yksi ja ainoa. Totta kai täysin kunnioitetaan sitä, miten eri toimielijät toimielimet haluavat tämän hallinnoida, mutta tarkoituksena on saada johdonmukaiset jäännöt, jotka mahdollisimman hyvin voidaan selittää. Totta kai säännöt ovat monimutkaisia, mutta eh, julkisen rahan käyttäminen ei sinälläänkään tulisi olla mitenkään liiallisen helppoa. Mutta emme me halua eh, hallintoviranomaisille ja edunsaajille mitään turhan monimutkaista byrokratiaa. Parlamentissa ja neuvostossa tarvitaan kuitenkin johdonmukainen yhtäläinen kanta. Seuraavassa vaiheessa toivomme, että saamme MFFn väliarvioinnista sopimuksen joulukuuhun mennessä ja toivomme, että parlamentissa ja neuvostossa vuoden alkuun mennessä saadaan edistystä aikaan ja poliittinen sopimus omnibusista saataisiin Maltan kaudella vuoden, ensi vuoden puoliväliin mennessä Malta mielellään tarttuu tähän haasteeseen. Näin uudet säännöt voisivat astua voimaan ensimmäinen tammikuuta 2018. Nyt puhun teille aivan suoraan. Kaikki kollegat ovat sanoneet, että aina kun olemme yrittäneet yksinkertaistaa, emme ole tässä onnistuneet sataprosenttisesti. Sitten kun on tosi kyseessä ja neuvottelemme MFSstä, niin sitten fokus on aivan muualla. Ihmiset eivät kiinnitä niinkään paljon huomiota sääntöjen yksinkertaistamiseen. Sen takia mielestämme nyt on mahdollisuus erittää, sään, sääntökeskustelu toisaalta siitä keskustelua, jota käydään summista ja määristä. Eli jos me haluamme tuloksia aikaan ennen vuotta 2020, niin nyt on oikea hetki. Jos kuuntelemme edun saajia, niin ei pidä jäädä odottamaan vuoteen 2020 ennen kuin lähdemme sääntöjä muuttamaan. Mielelläni niin vastaan kysymyksiä, jos niitä on. Voilà, des applaudissements. No niin. Uploadit varmasti kuvastavat kiinnostusta ja tunnustusta budjettivaliokunnassa, rouva pääjohtaja. Mutta ei kyllä mukana olijoita saa tässä lannesta eikä aiheuttaa pettymystä. Su- hyvin suuri osuus toivoo joustavuutta, yli 70 prosenttia ja äh, niin ikään yksinkertaistamista. Minä tiedän joka tapauksessa, että kun itse käyn kentällä, niin kaikki minulle siellä valittavat. Toteavat, että ymmärrättekö te missä määrin Eurooppa on aivan kestämätön tästä näkökulmasta. Päätän puheenvuoron tähän. Kuka nyt haluaisi käyttää puheenvuoron? Edustaja Gressle. Kiitos. Kuten aina, tässäkin piru piilee yksityiskohdissa. Eli varmasti meidän pitää vielä katsella tätä tarkemmin. Teidän ehdotuksen on kaikki kaikkiaan hyvä. Ja minun oikeastaan piti hieman naurahtaakin tuossa esityksen aikana, sillä parlamentille näytätte nyt kaavioita, joita me olemme jo kuusi vuotta sitten laatineet ja näyttäneet komissiolle tämä pyramidi esimerkiksi. Mehän olemme käsitelleet tätä monimutkaisuuden aihetta jo pitkään. Ne, jotka ovat olleet täällä jo pidemmän aikaa, tietävät sen. Me olemme aina yrittäneet saavuttaa sen, mitä komissio nyt ehdottaa, nimittäin, että varainhoitoasetus ja nämä perusasetukset yhdistettäisiin. Nyt ensimmäistä kertaa tällaista on ehdotettu. Parlamentti on tätä jo pitkään pyytänyt tätä yhtä yhtenäistä sääntökirjaa ja pelkästään tämän takia meidän pitäisi jo olla tarttua nyt rohkeasti toimeen. Olisi hienoa, jos kaikki parlamentissa olisivat nyt rohkeita. Parlamentti on pitkään jo pyytänyt pyytänyt sääntöjen yksinkertaistamista ja johdonmukaistamista. Nyt tällä hetkellä säännöt ovat ristiriitaisia, sillä varainhoitoasetus pätee pelkästään suoraan hallinnointiin eikä muihin osiin. Tilintarkastustuomioistuimeltakin saamme tästä aina kommentteja, eli kyllä tämä kannattaa nyt tämä muutos. Minä olin ollut jo pitkään mukana ja nähnyt, miten vaikea tämä on, joten minun päähuomioni menee nyt siihen, että rauhoitelen muita valiokuntia. Varanhoitoasetus on tällainen kolmi, kolmisarakkeinen, kolmisarakkeinen asiakirja näin paksu ja sitten alakohtaiset säännöt ovat myös näin paksut. Eli nyt tässä integroinnissa on työtä. Muutoksia en ole vielä itse nähnyt niinkään paljon, mutta tietysti tekstiä kyllä on muutettu paljon, sillä integrointia on tapahtunut. Se on tärkeää ja hyvä idea, sillä muuten kaikki varmasti pitkästymiseen asti joutuvat etsimään täytäntöön panosäännökset komissioon. tähän asti kirjoittanut melkeinpä yksin ja ne ovat olleet melko monimutkaisia. Tämä on siis hyvä aloite ja haluaisin rauhoittaa kaikkia muiden valiokuntien edustajia. Tämä osa siis, josta vastaa, sitä vastaavat muut valiokunnat, mutta kaikkihan liittyy yhteen, joten haluaisin vedota kaikkien yhteisvastuuseen tämän päätöksen saattamisesta. Komissio on siis nyt 15 eri asetuksesta integroinut sääntöä ja mielestäni olisi virhe, jos nyt emme kokonaisuutena käsittelisi tätä kaikkea, sillä silloin menettäisimme tärkeän mahdollisuuden tehdä tästä menestys. Meidän on nyt seuraavaksi yksityiskohtaisesti tarkasteltava sitä, mitä tietyillä muutoksilla on tarkoitettu. Komissio on asiantuntija siinä, että se yrittää yksinkertaista omaa toimintaansa. Jos nyt katsomme tätä kokonaisuutena ilman tekstin yksityiskohtia, niin esimerkiksi voittoa tavoittelemattomuuden periaatteen poistaminen, sitä pitää miettiä, mitä se tarkoittaa käytännössä. Eli Eli jos, jo, jos on annettu 100 000 summa, mutta siitä on käytetty vain 50 000 kulujen takia, niin jäävätkö nämä 50, loput 50 000 sitten edunsaajalle? Meidän on vältettävä tuleva, tulevia skandaaleja. Muutamia kysymyksiä kyllä varmasti on, joista pitää keskustella. En ole kaikkia ehdotuksia vielä katsonut yksin yksityiskohtaisista nomenklatuuroita olette ehkä muuttaneet, että käsitteitä olette muuttaneet, pitää, pitää selvittää, mitä näillä tarkoitatte, ja tämä onkin normaalia lainsäädäntötyötä. Meille päähaaste tulee olemaan se, että muut valiokunnat tarpeeksi riippumattomasti, mutta kuitenkin yhteistyössä käsittelevät tämän ehdotuksen. No minä en haluaisi nyt ainakaan maatalouspolitiikan alalla kolmea tuhatta tarkistusta. Aikataulu on tiukka ja tiukka aikataulu tarkoittaa sitä, että kaikkien pitää kantaa vastuunsa, joten meidän on nyt nopeasti aloitettava keskustelut kollegoiden kesken parlamentissa. Huolenaiheita on paljon. Minä ehdottaisin, että tämä valiokunta artiklan 54 mukaisesti miettisi, minkälaista yhteistyötä tekisimme. Ehkä voimme keksiä jonkun uudenlaisen yhteistyön muodon. Minä olin, olin yllättynyt, että komissio on tällaisen ehdotuksen tehnyt ja olisi harmi, jos ehdotus kariutuisi täällä parlamentissa. Kiitos. Kiitos. Yhteispuheenjohtaja Kyseessähän Hän on varmasti kahden valiokunnan yhteinen, eli budjetti- ja talousarvon valvontavaliokunnan yhteinen asia. valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa todettiin, että muut valiokunnat olisivat mukana säännön 54 mukaisesti. Niillä on luonnollisesti omien valiokuntiensa toimivaltuuksiin liittyvä eksklusiivinen toimivaltuutus. Kyse on tässä nyt siis pelkästään yksinkertaistamisesta. Jos havaitsemme, että muitakin määräyksiä on, ja jos pääjohtaja havaitsemme, että nämä määräykset eivät ole tässä omnibus-tekstissä mukana niin, että ennen 36. niistä voidaan äänestää, niin sitten tarvitaan erilainen la- lainsäädäntömenettely. Kadia Zaballo, olkaa hyvä. Kiitos puhemies hyvin lyhyesti etenkin, eh, kun varanhoitoasetuksesta on puhuttu pitkään ja hartaasti viimeisten seitsemän vuoden aikana, mutta totta on, että komission ehdotuksessa, niin kuin aivan oikein äsken totesitte, on vielä parantamisen varaa, vaikkakin selvää on, että kaikki on vielä käytävä yksityiskohtaisesti läpi ja mietittävä mahdollisia muutoksia, niin, niin uskon, että tässä ollaan nyt menossa hyvän suuntaan. Esimerkiksi tuo vapaaehtoistyöaihe, kansalaisjärjestöt ja, ja niin poispäin. Kyse ei siis ole pelkästään kehityssektorilla toimivat äh, kansalaisjärjestöt, vaan myöskin muut, esimerkiksi äh, nuorisofoorumi äh, ja niin poispäin. Erilaiset yhdistykset, se, että käytettäisiin yhteistä tilintarkastusta yhteen ja, ja yhtä ainoa tilintarkastusta, eikä niin kuin esimerkiksi aikaisemmin on tapahtunut, kun on lähetetty valtuuskuntia vaikkapa Libanonin tai, tai muualle, ja, ja sitten jokaisesta ohjelmasta tai käynnistä on tehty omaan tilintarkastuksensa. Eli tämä on hyvä ehdotus. Tietenkin tärkeää on, että myöskin sitoumuksissa pysytään ja ne toteutuvat käytännössä oli nyt sitten kysymyksessä mikä hyvänsä, vaikkapa tuo vähävaraisten tilanteen parantamishanke tai, tai muu. Myöskin se, että eri rahoitusvälineitä voitaisiin käyttää yhdessä, eri tyyppisiä esimerkiksi rakennerahastoja ja, ja muita voitaisiin yhdistää eri hankkeissa. Myöskin alueelliset rahoitustoimet voitaisiin ehkä yhdistää. Kaiken kaikkiaan tämä on hyvin monimutkainen kokonaisuus. Tietenkin eri rahoitusvälineiden hallinnoinnin jouhevammaksi saaminen on hyvä asia. Ja näitä ehdotuksia on löydettävissä tästä komissioehdotuksesta. Ei tässä nyt lähdetä mitään tähtiä tavoittelemaan taivaalta, tuskin nyt päästään tilanteeseen, jossa saadaan aikaiseksi yksi yhteneväinen järjestelmä, joka kattaisi kaikki eh, rahoitusmuodot. Eh, ei, ei sinne päinkään, mutta joka tapauksessa ehdotus eh, ottaa askeleen oikeaan suuntaan. Ja jos nyt kerrankin onnistumme yksinkertaistamaan, niin no, tämä nyt on vielä ehkä hieman varhaista todeta tällaista, koska eri valiokunnat joutuvat vielä ottamaan asiaa kantaa. Mutta niin kuin sanottu, jos, jos äh, tämä nyt saadaan toteutetuksi vuoteen 2020 mennessä, niin se olisi varsin hyvä asia. Ei muuta kuin äh, työiloa ja, ja yksityiskohtiin pureutumista, äh, sitähän tämä vielä vaatii. Luonnollisesti asia koskee myöskin talousarvion valvontavaliokuntaa. On valvottava, jotta päästäisiin lopulta toteuttamaan hanke. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Kolme huomiota. Ensinnäkin, jos komission onnistuisi todellakin viedä läpi tämä yksi tarka, yhden tarkastuksen periaate, olisimme valtavan askeleen ottaneet eteenpäin äh, on hienoa, että pääjohtaja sanoi, että teette yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Se on tärkeää. Eihän siinä ole mitään järkeä, jos me yksinkertaistamme sääntöjä ja sitten tilintarkastustuomioistuin loppujen lopuksi kritisoi sitä, mikä koulu Afganistanissa sai minkäkin prosenttiosuuden EU-rahoitusta. Eli meidän pitää eu instituutioina tehdä yhteistyötä ja kaikkien myös meidän itsemme, tämä on toinen huomio niin kaikkien meidän pitää sitten myös hyväksyä seuraukset. Sillä monet asiat, joita te ehdotatte, ovat nykyään niin vakuuttavia, että ei niitä oikeastaan voi vastustaa, mutta kun sanotte tässä esitelmästä, että yksinkertaistetaan raportointia, no silloin se saattaa tarkoittaa myös sitä, että Euroopan parlamentti ei ehkä saa kaikkia yksityiskohtia, joita se ehkä haluaisi valiokuntakokouksiin saada. Ja no, silloin voidaan poliittisesti argumentoida, että no silloin heiluri heilahtaa taas aivan toiseen suuntaan. Emme silloin voi sanoa, että kaikki demokraattinen parlamentin kontrolli olisi turhaa. Eli minun vetoamukseni, vetoamukseni kollegoille tässä parlamentissa olisi, että meidänkin pitää ymmärtää, miltä kolikon toinen puoli näyttää. Yksi kohta hieman huolettaa minua, nimittäin Sanoitte, että kaikki rahoitusvälineen tulot ja voitot jäisivät samaan rahoitusvälineeseen. Olemme monelta eri taholta, myös tilintarkastustuomioistumilta saaneet sellaisia kertomuksia, että rahoitusvälineet osittain, osittain eivät toimi niin kuin haluaisin, kun on kyse vipuvaikutuksesta, ja myös varojen käytön laajuudesta, eli on myös kriittisiä kertomuksia tullut. Minä henkilökohtaisesti en ole mikään dogmaatikko, en sano, että pelkästään apurahat ovat hyvä idea. Minä en, en ole ikinä äh, täysin hurahtanut komission ja neuvoston argumentteihin monivuotisessa rahoituskehyskeskustelussa, että nuo varoja saa vähemmän, mutta niillä voi tehdä sitten enemmän. Meidän pitäisi pitää mahdollisuuksia, mahdollisuuksiamme yllä myös oikaista asioita silloin, kun se on tarpeen. Sí, gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin puhun aivan lyhyesti. Vaikuttaisi hieman siltä, että tähän sisältyy myöskin tiettyjä riskejä, vaikkakin myönteisiä. No selvää on, että tämä on suuri houkutus ja, ja mieluusti itsekin osallistun tähän asioiden äh, selvittely ja, ja, ja näin asiat äh, myönteisessä valossa, mutta kun olemme pitkään jo näitä asioita selvittäneet, äh, totta on, että ei yhtälö ole niin, niinkään helppo. No, joka tapauksessa mielestäni suunta oikea, mutta ei ole kyse pelkästään houkuttelevuudesta, vaan paljon laajemmasta laajemmasta kokonaisuudesta. Vaikka kuinka tekisi mieli tähän nyt lähteä mukaan, niin, niin tähän liittyy paljon suurempia kysymyksiä. Kokonaisvaltainen varojenhallinnointi muutos on nimittäin nyt hankkeilla. Jotta päästäisiin tavoitteeseen, on tehtävä artiavoimin työtä. En nyt lähde tätä sen tarkemmin käsittelemään, mutta on mietittävä myöskin menettelytapoja ja, ja sitä, mitä Euroopan parlamentti tämän asian suhteen tekee, mitä meidän valiokuntamme, millä tavoin me toimimme, minkälaiset autonomiset suhteet vallitsevat, minkälainen lainsäädännöllinen toimivaltuus kullakin valiokunnalla Euroopan parlamentissa on – niitä ei ole syytä lähteä sorkkimaan eikä vähentämään. Ja nyt jos vielä mietimme kokonaisuudessaan monivuotista rahoituskehystä, se on saatava loppuun viedyksi varmalla pohjalla, se on selvää. Nyt jos vielä mietitään tuota sisältöä, käsittääkseni tämä on asia, johon tilintarkastus tuomioistuin on jo ottanut selkeästi kantaa, eli näihin suuriin linjauksiin itse korpuksen. Niin, no summa summarum. Tässä on hyvinkin paljon kiintoisia kohtia, äh, mutta budjetin ja talousarvion äh, hallinnointi no yleisesti ottaen on kuitenkin hyvin monimutkainen yhtälö. Ja siksi on oltava aika tarkkana, on edettävä äh, varovaisesti ja otettava huomioon myöskin Euroopan parlamentin kannat. Tämä on kuitenkin poliittinen päätös, ei, ei, ei siis pelkästään rahoituksellinen päätös, ei sitä voikaan olla. On, on, on selvä, että kun kyse on poliittisesta päätöksestä, sitä voidaan, on, on pystyttävä myöskin valvomaan oikein, oikeudenmukaisesti ja, ja kunnolla. Niin kuin äh, tilintarkastustuomioistu on äh, todennutkin. Mutta odottelemme nyt äh, se hetki, jolloin saamme antaa tästä oman kantamme. Kiitos, edustaja Mirjada. Minä en keskustele tästä kovinkaan pitkään. Nyt on jo myöhä ja ihmiset ovat väsyneitä. Tietyt aspektit sen perusteella, mitä kuulin, ovat tervetulleita esimerkiksi nuorten viljelijöiden näkökulmasta. Kaikki sellainen, mikä yksinkertaistaa sääntöjä, on tervetullutta. Mutta aivan niin kuin puheenjohtaja Gresselle sanoi, pahoillani pidä yksityiskohdissa. Muutama kysymys on sellaisia kuitenkin, joita tulisi nyt tutkia minkälaisia vaikutuksia komission ehdotuksella on muihin yhteisöihin silloin, kun kyse on EUn rahoitusvälineistä? Ja miten komission, komissio olettaa, miten se aikoo varmistaa, että nämä yksiköt toteuttavat julkisen palvelun velvoitteitaan ja miten tätä voidaan sitten demokraattisesti valvoa? Se on yksi keskeisiä kysymyksiä minun näkökulmastani tässä vaiheessa. Kiitos. Si, Kiitos, edustaja Dupré. Euh, merci, monsieur president. Kiitos puheenjohtaja. Aivan aluksi eh, onnittelut eh, komissiolle. Selvää on, että edistystä on tapahtunut eh, ja, ja, ja viestintäkin on laadukasta. Eli, eli voi olla hyvinkin tyytyväinen. En ole itse asiantuntija tässä asiassa, joten kommenttini eivät välttämättä nyt ole täysin objektiivisia ja, ja asiaa kuuluvia, mutta voin kuitenkin todeta, että tässä on paljon hyvää. Jos nyt miettii tätä keskustelua noin yleisesti varahoitoasetuksesta, ei asia, ei asia ole kovinkaan yksinkertainen. Kun te puhutte joustavammasta talousarviosta, niin samaan aikaan todetaan, rahastojen valvonnasta. Mitä, mitä tämä sitten tarkoittaa? Liittyykö tämä ylipäätään varahoitoasetuksen? Se on joka tapauksessa poliittisesti tärkeä asia, josta on pidettävä kiinni. Lisäksi vaikuttaisi siltä, että kaikki ei välttämättä ole kovinkaan johdonmukaista, jos ajatellaan joustavuutta. Todettiin, että, että varahoitoasetusta on on joust- saatava entistä joustavammaksi, mutta samanaikaisesti se pitää kuitenkin, sen pitää olla samalla linjoilla talousarvion kanssa. Eli ovatko nämä tavoitteet yhteen sopivia? Ja sitten vielä eräs lause, josta halusin vielä mennä lisäselvitystä. Niin tuohon omnibus-sääntöön liittyen. Siinä todetaan, että Level instruments. Qu'est-ce que ça veut dire? Mitä tämä englanninkielinen lause nyt tarkoittaa? Tarkoittaako se itse ylipäätään yhtään mitään? No äkkiseltään kaikki voi, voi näyttää hyvältä ja kiinnostavalta – mutta asiat on myöskin todellakin merkittävä jotakin. Siis ei pelkkä sanahelinä riitä. Kiitos puheenjohtaja. Minä voin puhua aivan lyhyesti sen jälkeen, mitä kaikkea täällä on jo sanottu. Totta kai olisi hienoa, jos maksujen maksamista yksinkertaistettaisiin. Nimittäin jos edunsaaja on täyttänyt kaikki säännöt, niin silloin hänen pitäisi saada maksut tai tuet 30 päivän sisällä. Olisi hienoa, jos säännöt olisivat yksinkertaistempia. No sitten sääntöjen yksinkertaistamisesta ja rakennerahastojen käyttämisestä. No näitä pitää ensiksi analysoida, jotta voimme tietää, missä kohtaa täytäntöönpanossa on ongelmia tällä hetkellä. Me tiedämme, että täytäntöönpanossa on ongelmia, mutta maksuissahan on myös ollut ongelmia, eikä analyysejä ole tehty, jotta voitaisiin saada tietää, mistä maksuviivästykset ovat johtuneet. Eli tässä kohtaa on meidän tehtävä, tehtävä kotitehtävämme ja analyysimme. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Jos annatte luvan, niin minusta tämä esittelynne ja toimintatapanne on, on hyvinkin lupaava ja toivottava. Kaikista huolimatta tarvittaisiin muutama käytännön esimerkki, joilla havainnollistettaisiin se, mitä yksinkertaistaminen tarkoittaa. Olen henkilökohtaisesti kokenut pilottihankkeen täytäntöönpanon. Tässä useat olivat mukana. Pilottihankkeet ovat varsin maltillisia. Siinä halutaan ikään kuin kokeilla, testata hanketta ja sitten melkomoisella jyrällä hanke jyrätään. Olisiko, arvoisa pääjohtaja, mahdollisuus antaa jonkinlaista tilaa innovoinnille – ei kyse ole siitä, että avattaisiin petosmahdollisuuksia, vaan jos nyt lähdetään kokeilun tielle, niin totta kai kokeilut ovat aina vaikeita. Jos lähdetään sitten äh, noudattamaan sellaisia sääntöjä, jotka heti lannistavat, torppaavat mahdollisen hakijaehdokkaan, niin ei tätä kautta päästä eteenpäin. Eli tästä aiheesta äh, hieman tinkaisin, tivaisin teiltä vastauksia. No sitten meillä voidaan sanoa, että no e- eihän meillä ole tässä osa eikä arpaa, tästä on vuosien varrella äänestetty. Ja me kuitenkin olemme tästä säännöstöstä vastuussa. Meidän täytyy varmistaa, että se toimii. Ja varsin nopeasti joudumme tähän ottavan kantaa. Pääjohtaja, olisi hienoa, että meillä olisi päivä pari seminaaria, jossa sitten käsittelisimme aivan konkreettisia esimerkkejä havainnollistamistarkoituksessa. Näin sitten myös asianosaiset voisivat ymmärtää tilanteen paremmin. He nostavat esille kansallisen lainsäädännön monimutkaisuutta ja myös sääntöjen monimutkaisuutta. Ja sitten todetaan, että, että Eurooppa on viime kädessä vastuussa. Mitä yksinkertaisemmat säännöt ovat EU-tasolla, niin sen helpompi on sitten tehdä ero hyvien ja huonojen asioiden välillä. Tämä aloite on siis minusta aivan upea, mutta täytyy olla äärimmäisen valppaina, että lopputuloksena ei ole vain jonkinlaista viestintää ja sanahelinää. S'il vous plaît. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille kommenteista ja kysymyksistä. Ne olivat oikein osuvia. Ennen kuin vastaan, reagoin ihan lyhyesti vielä. Tämä ei ole mikään viestintäharjoitus. Minä todella olin kollegoiden kiusana koko ajan, joka viikko ja vaadin, että tietää, että missä kohtaa sääntöjä voitaisiin yksinkertaista. Ja sitten varapuheenjohtaja vielä tuli juttelemaan ja, ja kysyi, että eikö voitaisiin yksinkertaista vielä lisää. Ja me menimme mahdollisimman pitkälle ilman, että tasapainoa järkytimme. Eli nyt tästä tulee aivan uusi alku. Me olemme yrittäneet siis avata mahdollisuuksia ilman kuitenkaan, että pakottaisimme mitään, no e, ehkä jos oli aivan päättämättä, niin sitten kyllä. Eli me emme halunneet koko järjestelmää pistää päälaelleen, mutta halusimme sen uudistaa. Haluaisin vastata kysymyksiin. Voittoa tavoittelemattomuudesta. Rova Kressler on aivan oikeassa sanoessaan, että emme voi maksaa enemmän kuin mitä apurahalle apurahaa pitäisi perustellusti maksua, mutta emme voi kuitenkaan luoda sääntöjä, että tutkija ei voi saada apurahaa artikkelista tai konferenssin järjestämisestä. Emme voi luoda sääntöjä, että hänellä ei olisi kannustimia saada rahoitusta muuta tahoilta meidän pitää luoda sääntöjä niin, että 100 prosenttia käytetään, että me maksa liikaa, mutta meidän pitää, pitää luoda kannustimia. Me sanomme, että me en voi luoda sellaista järjestelmää, että jos menestyt, niin sitten en voi tukea sinua. Eli meidän pitää luoda oikeat kannustimet. Monet parlamentin jäsenet mainitsivat raportoinnin kysymyksen. Eli jos poistamme raportointivelvollisuudet, meillä ei ole, olisi tarpeeksi todisteita demokraattista valvontaa varten. Aivan oikein, me emme vähennä raporttien määrää, vaan virtaviivaistamme niitä, jotka jo vaaditaan varainhoitoasetuksessa. Me yritämme myös välttää raportointivelvollisuuksien päällekkäisyyttä kumppaneidemme kanssa, jos kumppanit jo ovat laatineet tiettyjä raportteja. Meidän ei pitäisi lisätä vaatimuksia, jos nämä tarkastukset ovat olleet riittäviä. Meidän ei pidä nyt tässä uudelleen keksiä kaikkea. Ja kolmanneksi olemme poistaneet yksittäisten edunsaajien yksityiskohtaiset raportoinnit, mutta voimme kyllä saada tiedot ja näyttää ne tielle, teille. Eh, nimittäin me emme vähennä avoimuutta parlamentin suuntaan mitenkään. Me vahvistamme sitä ainakin yhdellä yhdessä kohdassa, nimittäin erityisrahastojen kohdalla. Me olemme vahvistaneet parlamentin roolia tässä ja tämän olen pyynnön kuullut tältä valiokunnalta jo useasti. Miksi me olemme laajentaneet erityisrahastojen roolia myös sisäiseen ulottuvuuteen me, koska me olemme nähneet, että näitä tarvitaan kriiseihin vastaamiseen. Meidän mielestäni tällaista, tällaista ovea ei pitäisi sulkea, pitäisi olla joustavuutta, jotta voimme käyttää eri mahdollisuuksia eri alueilla. Tämä ei pitäisi olla tietenkään normaali, tavanomainen tie, mutta mutta tietysti tämä on hyvin poliittinen kysymys. Samalla teidän kuten on muistettava, että me erityisrahastojen kohdalla vahvistamme parlamentin roolia. On kysytty myös, siirrymmekö jälkikäteistarkastuksesta etukäteistarkastuksiin täysin. En sanoisi niin, meillä on eh, etukäteispilari ja sitten meillä on pitkiä asiakirjoja, ja sitten tehtäisiin jälkikäteistarkastukset eri sääntöjen pohjalta ja sitten virheaste nousee, koska säännöt eivät ole identtisiä. Me olemme sitä mieltä, että jos kumppanimme Maailmanpankki tai muu instituutio, jos heillä on samantyyppiset säännöt, niin sitten meidän pitäisi vastavuoroisesti hyväksyä ne ja meidän pitäisi olla suhteellisempia täytäntöpanon valvonnassa. Täällä tuli hyvin osuva kysymys edustaja Niriadalta muilta kumppaneilta. Me hyväksymme tästä julkiset kehityspankit. Niitä pitäisi pitää samantyyppisinä kumppaneina kuin inve- Euroopan investointipankkia. Olemme laatineet säännöt kuitenkin niin, että me olemme luonneet vaatimuksen, että näiden tahojen pitää olla julkisia organisaatioita tai julkisten organisaation äh, mukaisia. Siksi olemme tämän säännön näin siis laatineet. Edustaja Debreltä tuli kysymys siirroista toimijoiden välisessä välineessä. Jos on riskejä maksusitoumuksia, koska jäsenvaltio ei pysty toteuttamaan rahoitusvälinettä. Ja on esimerkkejä sellaisista jäsenvaltioista, jotka eivät ole pystyneet toteuttamaan rahoitusvälineitä. Tämä jäsenvaltio voi sanoa, että nämä varat siirretään yhteisövälineeseen. Samalla on kuitenkin tietty tietty ikkuna ikään kuin, joka on, on varattu tuolle jäsenvaltiolle. Me yritämme siis yksinkertaistaa näiden välineiden hallinnointia, jos tämä voidaan hoitaa siis helpommin yhteisötasolla. Eli emme vedä varoja pois, vaan annamme jäsenvaltiolle mahdollisuuden sanoa, että no hoitakaa te tämä EU-tasolla jos jäsenvaltio siis pitää tätä sopivana. Olemme pyrkineet menemään pitkälle ja olemme pyrkineet välttämään päällekkäistä raportointia. On tietyt vaatimukset rakennerahastoille ja muille yhteisövälineille. Ja sitten on ollut päällekkäisiä vaatimuksia, esimerkiksi ympäristövaatimuksia ja muita vaatimuksia. Jos kerran on tämä hyväksytty, niin ei pitäisi vaatia toista hyväksyntää, ei pitäisi olla tällaista päällekkäisyyttä. Luulenpa, että olen melkein kaikki kysymykset kattanut. Vielä kaksi kommenttia, loppukommenttia. Mielellämme pidämme seminaarin teille ja annamme konkreettisia esimerkkejä siitä, miten ehdotuksemme konkreettisesti kentällä muuttavat asioita. Ja olemme myös pitäneet sidosryhmien kanssa tilaisuuksia. Mielellään keskustelemme teidän kanssanne vielä lisää. Ja toiseksi me emme todellakaan aio puuttua parlamentin päätökseen siitä, miten valokunnat osallistuvat. Voittaisiinko näihin seminaareihin kutsua myös paikallisten toimijoiden edustajia niin, että tiedämme, miten he tämän oikein elävät omassa elämässään, kokevat tämän omassa elämässään ja miten yksinkertaistaminen heihin vaikuttaisi? Kyllä, ilman muuta voimme sidosryhmien kanssa järjestää tilaisuuden ja olemme myös alueiden komitean kanssa yhteyksissä, sillä tavoitteena on tietysti yksinkertaista elämää, tietysti noudattaen hyvän varanhoidon periaatetta. Eli loppujen lopuksi me emme todellakaan halua parlamentin sisäiseen organisaatioon puuttua. Haluamme vain, e, että ehkä voisitte nopeuttaa menettelyä, jotta voimme saada nopeasti sopimuksen aikaiseksi. Kiitos. Kiitos. Ei minkäänlaisia manipulaatioepäilyksiä tässä ollutkaan teidän suuntaanne. No niin, tämä on hyvin lupaava hanke. Tämä kuitenkin velvoittaa meidät valppauteen. Menemme seuraavaan kohtaan. Tässä Calvinio raportoi meille kolmikantakokouksesta. Eli Omnibus sitten on vasta marraskuun 12. 10. marraskuuta ohjelmassa. Hyvää illan jatkoa edustaja Greslelle. Bon, alors, l'amending letter. No niin, oikaisukirjelmä numero yksi. Komission esittely. S'il vous plaît. Okay, thank you very much again. Kiitos. Yritän puhua hyvin lyhyesti, koska kello on jo paljon, aivan niin kuin sanoitte. En halua tässä teitä pitkästyttää, mutta aihe ja tämä oikaisu kirjelmä on varsin tärkeä. Tähän aikaan vuodesta joka vuosi yleensä esitämme oikaisukirjelmän, joka on hyvin tärkeä muutosbudjetti luonnokseen. Yleensä oikaisukirjelmän tarkoituksena on ottaa huomioon maatalousbudjetin viimeisimmät täytäntöönpanotiedot. Budjetin täytäntöönpano on toteutettu, olemme eh, todenneet menot ja tulot ja sitten päivitämme tulevan vuoden budjettiluonnosta. Tänä vuonna oikaisukirjelmä on hieman erilainen. Me olemme sisällyttäneet kaikki ehdotukset, jotka liittyvät vuoteen 2017, jotta tämä väliarviointiehdotus heijastuisi myös tähän hankkeeseen. Oikaisukirjelmän alkuosa on päivitystä maatalousmenojen osalta. Havaitsette että kyse on toimista, jotka oli maitoalalle ilmoitettu 500 miljoonaa tässä määränä. Muistatte varmasti, että jo budjettiluonnoksessa oli mukana 100 miljoonaa eh, hedelmien ja vihannesten tuotantoon varattu, ja nyt huomioidaan sitten maitoala. Näistähän oli jo ilmoitettu. Nämä lisätoimet voidaan rahoittaa tulojen kautta, eli sitoumukset eivät budjettiluonnoksessa näin muuttuisi ja maksut pienenivät noin seitsemällä miljoonalla, jos muistan oikein. Eli kokonaissummien osalta tässä budjettiluonnoksessa ei ole huomattavaa muutosta, mutta maitoalalle oli näitä lisätoimia. Tämän lisäksi olemme sisällyttäneet budjettiluonnokseen toimia, joilla lisätään menoja, niin sanotut täydennykset, top-upsit, kahdelle pääalalle. Kasvu ja työpaikat ja toisaalta muuttoliike. Ensinnäkin kasvu ja työpaikat ehdotamme 50 miljoonan lisäystä määrärahoihin horisontti 2020 osalta Kosmeen ja äh, verkkojen Eurooppaan. Kolme ehdotusta ja kolme ohjelmaa, niistä ei tarvitse tämän enempää selittää. Edustaja Fernandes käsittelee usein näitä hankkeita ja ne tarvitsevat vahvistusta. Olemme myös ehdottaneet lisäystä myöntää Wifi EU Wifi-hankkeelle 20 miljoonaa. Tämä otettaisiin Telekom verkkojen Eurooppa-ohjelmasta ja sitten lisää Erasmus Plusalle 50 miljoonaa erityisesti eh, oppisopimushankkeisiin. Tätä hankettakin valiokunta kovasti tukee. Täydennystä on siis sisällytetty vuoteen 2017 ja ohjelmointiprofiili on yletetty aina vuoteen 2020 saakka näiden ohjelmien osalta. Nämä toimet vaativat totta kai eh, yleistä eh, sitoumusmarginaalin käyttöä. 174 miljoonaa on siellä käytössä vielä Olemme myös ehdottaneet, että lisättäisiin nuorisotyöllisyysaloitetta yhdellä miljardilla. Tämä vaatisi sitä, että käytettäisiin sitoumusmarginaalia. Meillähän ei ole yleisessä varauksessa marginaalissa varaa. Komissio siis ehdottaisi tätä täydennystä ensi vuodelle, jolloin meillä on edelleenkin sitoumusmarginaali käytössämme ja sitten tehdään teknisiä sopeutuksia 2017 vuoden keväällä. Ehdottaisimme heti oikaisukirjelmää, jotta tämä lisä määräraha otettaisiin nuorisoaloitteisiin. Sitten toinen tärkeä toiminta-ala on maahanmuutto. Tässä me ehdotamme, että 750 miljoonaa annettaisiin kumppanuuspuite hankkeisiin kumppanimaiden kanssa. Tästä Euroopan neuvostossa viime viikolla keskusteltiin ja vahva tuki ehdotettiin tälle eh, strategialle ja kumppanuuspuitteistolle. Käytännössä 500 miljoonaa kehitysyhteistyövälineeseen ja 250 miljoonaa naapuruusvälineelle. Ehdotamme myös, että 250 miljoonaa annettaisiin kestävän kehityksen rahastohankkeeseen. Sitä tällä hetkellä neuvostellaan. Sitä vahvistettaisiin myös uudelleen ohjauksella niin, että 275 miljoonaa olisi tämä kokonaissumma. Rahoitus otettaisiin hätäapuvarauksesta yksi miljardi vuonna 2017 lähestulkoon. Nämä määrät, jotka otettaisiin hätäapuvarauksesta, nehän täytyy sitten korvata haluaisimme tämän tehdä mahdollisimman nopeasti niin, että ei tulisi liiallista taakkaa sitten MFFn viimeisille vuosille. Ehdotamme sitä, että 2017-2019 nämä summat otettaisiin 2017 otsakkeesta 2 ja otsakkeesta 5 vuonna, vuosina 2018 ja 2019. Oikaisukirjelmässä ehdotamme myös, että Europolia vahvistetaan 20 lisäviralla. Nämä sen lisäksi, mitä on jo ehdotettu budjettiluonnoksessa vuodelle 2017. Uusi rannikkovartiovirasto ja turvapaikkavirasto EASO toteuttaisivat omat tehtävänsä ja siellä tarvitaan kokenutta henkilöstöä, on tehtävä rekrytointia, ehdotamme myös lisävirkoja sen mukaisesti, mitä budjettiluonnoksessa on todettu, mutta taso olisi korkeampi. Ja lopuksi ehdotamme kolmea muutosta hallintomenoihin. Ensinnäkin yksinkertaistettaisiin, virtaviivaistettaisiin niin, että kolme erityisedustajaa ja heidän virastoaan siirrettäisiin otsakkeesta neljä otsakkeeseen viisi. Oikeastaan DG-budjetille ennakkoehtona oli se, että näin saataisiin aikaan synergiaa ja noin 15 prosentin säästö saataisiin henkilöstöresursseissa, eli synergia saadaan ei tarvitsisi enää näitä rinnakkaisia valtuuskuntia huomioida tai edustustoja huomioida näissä tehtävissä. Ehdotus on myös sisällyttää budjettiin todellisten palkkojen kehityksen vaikutus. Meillä on käytössämme metodi, jossa huomioidaan Brysselin ja Luxemburgin inflaatio ja palkkojen kehitys 11 jäsenvaltion korissa. Meillä ei ole edelleenkään viimeisimpiä tietoja näistä palkkojen korotuksista, mutta on otettu kuitenkin huomioon se, että todennäköisesti luvut ovat korkeammat kuin ne, mitkä sisällytettiin budjettiluonnokseen lopuksi hallinnon alalla ehdotamme, että virkojen määrää henkilöstöhallintokaaviossa kahden valiokunnan alaisuudessa toimitaan niin kuin on sovittu toimielinten välisten pitkien neuvottelujen seurauksena. Me katsomme, että tämä oikaisukirjelmä heijastelee välitarkastelua niin, että se huomioidaan myös vuosittaisessa budjettimenettelyssä, kun kaikki seikat ovat käsittelyssä, kun saamme kaikki tiedot 2016 budjetista ja budjettiluonnoksesta 2017, niin tältä pohjalta voimme hyvin nopeasti edetä ja saada sopimuksen budjettiviranomaisten kanssa. Joka tapauksessa olemme valmiita auttamaan. Kiitos. Kiitos. Tämä oikaisukirjelmä mahdollistaa, että voimme nyt edetä Mm. kolmikanta-raporttiin. Jans Kajer yleisesittelijänä saa raportoida kolmikannasta viime viikolta. Ja Kiitos paljon. Ihan lyhyesti vain. Paljon tuosta, mitä oikaisukirjelmässä on mainittu, ei joudu ollenkaan meidän kritiikin kohteeksemme maatalousalalla kaikki on odotustemme mukaista. Euroopan parlamentti jo omassa talousarvioesityksessään onkin ilmaissut tahtonsa. Eli varojen vahvistaminen ja lisääminen on odotustemme mukaista. On hienoa, että te lähditte tälle melko riskialttiillekin tielle, että linkitette tämän monivuotiseen rahoituskehykseen, mutta neuvosto ei varmasti ole niin joustava kuin me. Tämä saattaa monimutkaista asioita, sillä tässä on kyse hallintoosuudesta. Mm, ja siellä ei ehkä olla ehkä valmiita lisäämään varoja No, katsotaan nyt mikä taas tulee olemaan, mutta odotamme tietynlaista vastausta. On hienoa, että monissa kohdissa, jotka ovat parlamentille painopisteitä, komissio haluaa lisätä varoja. Minä olisin toivonut, että olisitte ottaneet huomioon huolen aiheemme ESI-rahaston suhteen. Verkkojen Eurooppa väline ja Horisontti 2020, niiden olisi pitänyt olla enemmän keskipisteessä. Olisi ollut hienoa, jos olisi sanottu, että no otetaan nämä varat, jotka ovat ylimääräisiä, ja tuodaan talousarvio sille tasolle, jolla se oli ennen kuin se kärsi ESI-rahastoon siirretyistä varoista, tai näistä siirroista siis. Nuorison työllisyysaloite on hyvä idea kyllä, mutta mietin, miten nämä luvut pitäisi ymmärtää. Käsittääkseni tämä miljardi tulee lisänä ja se mobilisoidaan mahdollisimman nopeasti. Vuonna 2017, 2017 olisimme toivoneet vieläkin enemmän lisäystä. Tästä varmasti voidaan neuvotella neuvoston kanssa. Katsotaan, mennäänkö siellä meidän suuntaamme vai ei. Budjetti menettelyssä kollega Fernandesin kanssa olemme oikeastaan jo sen poliittisen viestin antaneet, että jos nuorisotyöllisyysaloite on menestynyt, niin silloin neuvosto, on, neuvosto olisi valmis hyväksymään varojen lisäämisen. Sitten pitää oikeastaan neuvotella vain siitä, mikä summa tulee olemaan. Global Europe'n kohdalla ehdotus ei mielestäni ole aivan tyydyttävää. Kolmikantaneuvotteluissa tämän mainitsinkin jo. Humanitaarinen apu. Sen kohdalla toivoisimme kyllä, että käyttöön annettavia varoja lisättäisiin. Hätäaputoimien ei pitäisi olla ainoita toimia. Sama pätee vakaus- ja rauhavälineeseen ja naapuruuspolitiikkaan. Teidän ehdotuksenne näissä kohdissa ovat kyllä mielestäni hieman liian yksipuolisia. Monia järkeviä ehdotuksia on nyt, on nyt korvattu tällä Euroopan kestävän kehityksen rahastolla. Tämä rahasto saattaisi yhdistää jopa kaksi heikkoutta, nimittäin täydentävyyden puute siirtyisi Afrikkaan. Tätä olemme kritisoineet jo ESI-rahaston kohdalla. Muut välineet, jotka olisivat tarkoituksenmukaisempia, taas sitten heikentyisivät. Eli varjoesittelijän kanssa, varjoesittelijöiden kanssa varmasti vielä pitkään keskustelemme siitä, voimmeko tässä laajuudessa tukea tätä ehdotusta. Haluaisin todeta, huomautta, että taha on paho, Tarant on pahoillaan, kun hän ei ole tänään paikalla, ei ole osallistua keskusteluun viime viikon kolmikannan seurannasta. Hänen lentokoneensa oli myöhässä ja hän ei voi olla tänä iltana paikalla. Entäpä sitten budjetin 16 esittelijät, onko teillä kommentoitavaa? Jose Manuel Fernandes. Minulla on pikemminkin toive, eh, jonka halusin muotoilla. Toivoisin, että neuvosto olisi pikapuolin valmis eh, tekemään arvion <clears throat> ja, ja jotta siltä pohjalta saataisiin kanta tähän oikaisukirjelmään, joka liittyy eh, ei pelkästään liity, vaan on osa sovittelua, joka koskee ensi vuotta. Ja se liittyy myös hyvin tiiviisti tarkistuskierrokseen. Ja se on todiste siitä, että monivuotiset rahoituskehykset ja talousarvio liittyvät tiiviisti yhteen. Ja äh, haluaisin niin ikään peräänkuuluttaa neuvostolta valmiutta näiden kahden asian yhteiseen käsittelyyn. Ja tästä näkökulmasta ei voi sanoa, että tämä ensimmäinen kolmikanta olisi meitä rauhoitellut, kun ajattelemme niitä pelkoja, joita mielessämme saattaa olla. Neuvostohan ei edes neuvottele tästä budjetista 17, vaan pikemminkin ECOFIN ja siellä kyse on myös väliarvioinnista. Äh, väliarvioinnista keskus, neuvottelee taas yleisten asiain neuvosto. Kun komissio ehdottaa MFFn välitarkastusta ja kun ajattelemme nyt soittelua 2017 budjetin osalta, niin nähtäväksi jää, miten käy. Muuta puheenvuoropyöntöä nyt ei ole. Ilmeisesti puhujat olivat hyvin selkeäsanaisia. Voimme siirtyä seuraavaan kohtaan. Nimittäin Jose Manuel Fernandisin selostus. Siitä, minkälaisia mahdollisia seuraamuksia Espanjalle ja Portugalille aiheutuu. Puheenjohtaja, suurkiitokset. Minulla olikin aikaisemmin mahdollisuus äh, todeta, ettei ole millään tavoin äh, järkevää. Äh, niin haluatte siis, että puhun todella nopeasti vai? No hyvin nopeasti sitten. Ei siis ole minkäännäköistä järkeä ää, ää, olla ärtynyt siitä, että, että langetettaisiin sanktioita kansalle, kun ei itse valtiota ole asetettu sanktioiden kohteeksi. Näin ei ole siis tapahtunut, ja kyse on Espanja ja Portugalin tapauksesta. Olen edelleenkin samaa mieltä, kantani on sama. Ja toivon, että se tulee olemaan myöskin budjettivaliokunnan yksimielinen kanta asiaan. No niin, vaikkakin kello on paljon, niin kuulimme esittelijää ja kuulemme myös kaikkia valiokunnan jäseniä, jotka vielä ovat tähän aikaan paikalla. Onko Fernandesin esittämä kanta sellainen, joka voisi tuottaa tulosta? Niin, että yksimielisesti tuettaisiin hänen näkemystään. Voilà qui est très prometteur. No niin, se on aika lupaava tämä hiljaisuus. Näyttäisi siltä, että esityslista on käsitelty. Seuraava kokous on ohjelmassa 90. marraskuuta Brysselissä. Ja jollei nyt ole puheenvuoropyyntöjä muissa asioissa, niin katsomme, että voimme lopettaa kokouksemme. Kiitos siitä, että olitte paikalla vielä näin myöhäisenä ajankohtana.